Bien, mes chers collègues. No niin, hyvät rakkaat kollegat, me jatkamme työtämme siitä, mihin eilen illalla ne jätimme. Ja annan puheenvuoron välittömästi edustaja Lietni Riadalle. Fond d'ajustement. Miten voidaan parhaiten valjastaa Ja daar vous avez la parole. Käyttömahdollisuudet PK-yrityksissä ja samalla myös voimme puhua globalisaatiosta. Ah. Ehm, eh, no, tämä ei ole mikään kovinkaan monimutkainen mietintö. Tämä liittyy Larissan supermarkettiin. Kreikan viranomaiset esittivät tämän hakemuksen 26. marraskuuta 2015 taloudellista tuesta ja komissio vei tämän päätökseen 14.3.2016, joten tässä nyt on hienosti toimittu nopeasti. Me kaikki tiedämme, että Kreikan talous on mennyt lävitse kuuden vuoden ajan taloudellisen kriisin ja laman, ja tämä johti siihen, että työttömyys on kasvanut valtavasti. Olemme nähneet tämän lehdistöstä ja me olemme kuulleet tätä ihmisiltä, jotka me tunnemme ja että siellä esimerkiksi on ollut ruokapullaa ja niin poispäin. Joten ei ole mikään ihme, että tämä supermarket on noudattanut samaa linjaa kuin Kreikan talous. Eli tämä on pieni kooperatiivi, pieniä yrittäjiä ja se ei pystynyt selviytymään tappioistaan ja sen oli suljettava kauppojaan vuoden 2014 aikana. Säästötoimenpiteet eivät auttaneet tilannetta. Pidämme hyvänä sitä, että Kreikan viranomaiset ryhtyivät 2016 lähtien tukemaan yksittäisiä työntekijöitä. Ja he tekivät tämän ennen kuin he tiesivät, että he saavat globalisaation rahastosta varoja. Tämä on paketti, jossa annetaan eh, personalisoitua tukea ja se on tehty yhteistyössä eh, työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten kanssa. Ja tässä pyritään parantamaan kaikkien työntekijöiden työllistettävyyttä parantamalla heidän pätevyyttään ja osaamistaan. Joten eh, tässä tavallaan yhdistetään työntekijöiden osaaminen, pätevyys, taidot ja heidän omat odotuksensa. Eli tässä kaikki, mitä minulla on sanottavaa. Eli tämä on kohtuullisen yksinkertainen ja suora mietintö. Jos jollain on kysymyksiä, esittäkää vain. Oh. Kiitos, kiitos. Nyt odotamme edustaja Rybisiä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegani Riadaa. tärkeä edellytys meille on paneutua asioihin ja tässä nimenomaan jatko- ja lisäkoulutuksella on suuri merkitys tulevaisuudelle. Ja komission tavoitteenahan on, että 20 prosenttia BKTstä tulisi äh, hyödyketuotannosta ja silloin se vaatii myös sitä, että palvelusektori toimii ja että sitä kautta luodaan uutta työllisyyttä Eurooppaan. Joten tulevaisuudelle on ratkaisevaa, että me huomioimme myös ympäristötavoitteet ja tuotantotavoitteet. Minun henkilökohtainen tavoitteeni olisi, että 2013 vuodelle asetettaisiin tavoitteet. 2020 se on 20 prosenttia ja 20 2030 sen tuotannon pitäisi olla 30 prosenttia BKTstä. Minun alueellani, siis Itävallassa, 32 prosenttia BKTstä jo tulee tästä, eli me olemme ylittäneet tavoitteet, mutta monilla aloilla Euroopassa tuotanto ei toimi raaka-aineesta lopputuotteeseen. Ja se, että kansainväliset markkinat markkinat äh, avautuisivat, äh, se vain vastaa, se vastaa sitä, millä tavalla voitaisiin parantaa tilannetta. Joten äh, koulutuksella on suuri merkitys ja myös oppisopimuskoulutuksella. Ja sen vuoksi olen iloinen, että tällä alalla onkin nyt paljon uusia aloitteita. Kiitos, edustaja Guam. Yeah, uh... Thank you, Chair. I, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kaikkien niiden kanssa samaa mieltä, jotka ovat sitä mieltä, että globalisaatiorahasto on tärkeä. Se on yksi niistä välineistä, joka meillä on käytettävissämme, jota pitäisi käyttää paljon enemmän. Valitettavasti saadaan nähdä, että jotkut jäsenvaltiot, mukaan lukien omani yhdistynyt kuningaskunta, ei halua sitä käyttää. Ja joskus olemme myös tilanteessa, jossa meillä on edessämme paljon irtisanomisia esimerkiksi äskettäin terästeollisuudessa. Ja nämä työntekijät tarvitsevat apua, jota voitaisiin saada globalisaatiorahastosta. Valitettavasti Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on päättänyt olla sitä hyödyntämättä. Minusta meidän tulisi aina käyttää sitä, ja kun meillä on tällaisia jäsenvaltioita kuin Kreikka, joilla on taloudellisia rahoituksia ongelmia, tulee varmistautua siitä, että globalisaatiorahastot ne voivat käyttää. Samalla meidän pitää katsoa sitä, että joskus varoja saadaan, mutta ne annetaan niin myöhään, että niistä ole hyötyä. Ja ne, jotka on irtisanottu, ovat jo ehkäpä löytäneet uuden työpaikan tai enää tätä apua tarvitse siinä vaiheessa, kun se apu vasta on tulossa. Si, Monsieur Kirstos. Kiitos, edustaja Kirstos. Kiitos, Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την κοινωνική της ευαισθησία. Συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän osoittaa tällaista sosiaalista herkkyyttä. Pidän hänen mietintöään hyvänä, mutta haluaisin myös antaa teille hieman äh, lisätietoa. Äh, supermarket-sektori Kreikassa on suuressa kriisissä ja varsinkin suuret äh, tai suuremmat ketjut kuin Larissa joutuvat yhdistymään voidakseen selviytyä. Niillä on paljon velkoja, eivätkä ne ole kyenneet eh, maksamaan eh, maanviljelijöille, pk-yrityksille. Eh, tämä on hyvin vakava asia. Meidän puuttuminen asiaan on erittäin hyvä asia, koska tällä tavalla voimme auttaa niitäkin, jotka ovat jääneet työttömiksi Laarissa supermarketketjusta. Tilanne on heikko vielä Kreikassa 2005 jäimme jopa vielä enemmän, 2015 jäimme vielä kauemmas kehitystavoitteestamme ja 2016 äh, meidän täytyy nyt toimia nopeasti. Mutta haluaisin tuoda esiin muutamia äh, ongelmia liittyen siihen, kuinka tämä rahasto toimii. Ne eivät liity meihin. Ensinnäkin meillä on Kreikan byrokratia, joka on aina varsinainen kapularattaissa. Ja Kreikan hallitus vuodesta 2015 eteenpäin, sillä on ongelmia äh, yhteisrahoituksen suhteen, koska meillä on likviditeettiongelmia, varsinkin koska ei ole saatu aikaan sopimusta lainanantajien ja Kreikan hallituksen välille. Minä kävelin Ateenan kadulla ja näin ihmisiä, joiden olisi pitänyt saada rahaa toimittajia, mediatyöntekijöitä, jotka menettivät työpaikkansa Atikan alueella, mutta he eivät vieläkään ole saaneet niitä rahoja jotka heidän, tai korvauksia, jotka heidän olisi pitänyt saada. Joten toistan vielä, meidän täytyy päästä sopimukseen Kreikan hallituksen kanssa niin, että kaikki tehdään kunnolla ja sillä tavalla voimme taata myös uskottavuutemme. Merci. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle Rouva Nyrjadalle, niin jos sallitte, niin minä haluaisin tässä pohdiskella erästä kysymystä, johon minulla oli vastausta. Kun puhumme globalisaatiosta, maailmanlaajuistumisesta, niin ensimmäisen, ensimmäisellä kerralla minun tuli mieleen yritykset, jotka katoavat ja häviävät. Ja ne, tai ne siirrettiin muualle halvemman työvoiman äh, maahan. Eilen sitten meillä oli käsiteltävänä liikenteeseen kuljetukseen liittyvä asiakirja. Ehkä siellä tämä globalisaatio on rajatumpaa, koska kilpailuvääristymät EUn sisällä ovat toisenlaiset. Lait ovat erilaisia, palkkauksessa esimerkiksi sosiaaliturvassa, kun taas minä tämän äskettäin Ranskan televisiosta kuljetukseen liittyvän ohjelman, jossa nimenomaan puhuttiin Ranskan rautateiden maantiekuljetuksesta. Siinä puhuttiin erittäin tärkeästä <clears throat> yrityksestä, joka toimi Bulgariassa, jotta siellä voitaisiin kehittää tätä liikennemuotoa. Siis Saksan ja Ranskan rekat olivat tässä kyseessä. Eli ei tämä ole niinkään globalisaatiota, vaan eurooppalaistumista. Jos sitten taas puhutaan supermarkkinoista, hypermarkkinoista, suurmarketeista. Joissakin maissa ne ovat aiheuttaneet niin paljon painota tuottajille, että ne ovat itse tehneet aloitteen siirtyäkseen muualle, pysyäkseen kilpailukykyisinä. Ja kuitenkin haluavat säilyttää tämän supermarketin olemuksen. Ehkä meillä on nyt jonkinlainen sota käynnissä näiden supermarkettien supermarkettien välillä. Ja hallitsevassa asemassa olevat marketit painostavat toisia siirtymään muualle ja nä- meidän pitää tukea näitä vaikeuksissa olevia supermarketteja suurmyymälöitä, kun puhumme pienten pk-yritysten työntekijöistä, jos tämä pieni kaupallinen yritys menee vararikkoon, niin ei, en tiedä saadaanko silloin apua globalisaatiorahastosta. Tätä minä olen pohdiskellut, kun me eilen keskustelimme nimenomaan tästä globalisaatiorahastosta ja sen toiminnasta. Rovani Riada seuraavaksi. Mielenkiintoinen kysymys esitettäväksi ja ehkäpä pitäisi katsoa sitä, mikä globalisaatiorahaston määritelmä on ja mitä joustavuutta siinä on, koska kun katsotaan myös meidän maatamme ähm, Irlantia, niin meillä on esimerkiksi ongelmakalastajien puolella, koska ankerias kanta on tässä luettelossa ja mietitään, että minkä näköistä tukea heille voidaan antaa. Samalla tavalla, kun puhutte supermarketeista siitä, mistä, he saavat tuot, mistä ne saavat tuotteensa, ja, niin minusta tämä on laajapohjaisempi keskustelu ihan rehellisesti sanoen, ja ihan oikea-aikainen se pitäisi käydä kyllä jossain välissä. Edustaja Vonin kanssa olen samaa mieltä tästä globalisaatiorahaston ajoituksesta tässä kohdin se oli aivan oikea. Joissain muissa tapauksissa yhteisrahoituksen muussa jäsenvaltiossa se on eriaikainen ja siinä saattaa olla kovin hitaita ja jotkut työntekijät ovat ehkäpä saaneet jopa työpaikan muualta ja minusta meidän täytyisi katsoa sitä, millä tavalla jäsenvaltiot hakevat tätä rahoitusta ja pitäisikö olla jonkunnäköiset aikarajat sille, että tätä vähän tiukennettaisiin niin, että työntekijät saisivat siitä todellista hyötyä. Vielä yksi kohta tästä kohderyhmästä, joka tulee vielä määritellä tässä vaiheessa. Ja varsinkin kun otetaan huomioon se, että työllisyystakeet ovat nyt hävinneet, niin meidän täytyy tuo kuilukura jollain tavalla umpeen. Se on hyvä saada tähän mietintöön. Mutta vieläkin meillä on tässä paljon erilaisia ongelmallisia juttuja. Eli katsotaan niitä sitten vielä jossain muussa vaiheessa. Nous allons clore cette... Kiitos. Nyt voimme päättää keskustelun, keskustelun tästä globalisaation rahastosta ja supermarkkinoista. Tarkistukset Rovani Riadan lausunto pitää jättää toukokuun 10. päivään mennessä. Äänestämme siitä valiokunnassa 23. päivä toukokuuta ja ja tästä äänestämme täysistunnossa 25. päivä toukokuuta. Rouva Mirjada, te olette nyt puhuneet paljon. Voisitteko te nyt kertoa meille varsinaisesti tästä omasta tekstistänne, eli miten voidaan parhaiten valjastaa käyttöön mahdollisesti pienissä su- keskisuurissa yrityksissä? It's, it's an opinion actually, just to be clear on that. Niin, työllisyysvaliokunta laatii tästä lausunnon ja siinä puhutaan siinä, millä tavalla voidaan tukea laadukasta työllisyyttä ja PK-yritysten uusia työpaikkoja. Suurin estehän on startuppien rahoituksen saanti No se ei kuulu nyt tähän, mutta se on asia, asia, johon olen kiinnostunut erittäin paljon, koska minulla on yrittäjätausta. Ja esimerkiksi Irlannissa, jos käynnistää yrityksen ja jos se kaatuu, niin et saa punaista puupenniäkään valtiolta. Joten se on aikamoinen riski käynnistää bisnestä, ellei ole ihan varma, että luo arvokkaan työllistävän yrityksen. Joten sen vuoksi on erittäin tärkeää, että meillä on rahoitusta PK-yrityksille ja että meillä on tällaiset tukijärjestelmät. PK-yrityksillä on tärkeä merkitys koheesiolle ja sitä kautta kaikille taloudelle esimerkiksi työllisyyden luomiselle, samoin kuin esimerkiksi maahanmuuttajien integroimiselle ja nuorisotyöttömyyden vähentämiselle. Me tarvitsemme enemmän tutkimusta, äh, investointeja, äh, koulutusta, niin että voimme saada aikaan äh, Äh, laadukasta kasvua ja työpaikkoja. Me etsimme nuorille sekä julkista että yksityistä tukea rahoitusta koulutuksen tukemiseen niin, että nämä nuoret saisivat jo nuorena äh, yrittäjäkoulutusta ja taitoja, koska se on erittäin tärkeää PK-sektorilla. Kiinnitämme huomiota myös äh, palkkaeroihin ja mm, PK-yritysten mahdollisuuksiin saada kansallisilta tukielimiltä varoja. Ja me vaadimme tällaista korjausmekanismia EU-tasolla niin, että kaikilla PK-yrityksillä olisi samat lähtökohdat. Meidän täytyy erityisesti keskittyä äh, köyhiin alueisiin sekä alueisiin, jotka ovat huonommassa asemassa – puhun myös siitä, että meidän täytyisi antaa mahdollisuus osallistua EUn rahoitusvälineisiin ja saada niistä tukea. Meillä täytyy olla konkreettisia toimenpiteitä niin, että rahoitetaan esimerkiksi osuuskuntia, jotka PK-yritysten kanssa ovat erittäin tärkeitä, kun ylläpidetään äh, hyviä työpaikkoja. Me kehotamme jäsenvaltioita myös äh, luomaan takeita PK-yrityksille, jossa menetetään äh, työpaikkoja ja samoin verojärjestyksessä, verojärjestelmässä täytyy äh, huomioida PK-yritykset ja se, että ne ovat samalla viivalla. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös äh, maaseudun taloudet, joille ei ole minkäännäköistä valtion tukea, niiden täytyy saada rahoitusta täältä. Ja tulemme ehkäpä tekemään tästä tarkistuksia, niin että huomioitaisiin sosiaalinen talous ja osuuskunnat voisivat hyötyä tästä. Minusta tämä olisi järkevää, varsinkin näille periferisille alueille, jotka toimivat usein alueellisesti ja luovat sitten osuuskuntia. Tästä näkyy Irlannissa jo tuloksia ja sen vuoksi tätä olisi tuettava. Ja siinäpä se, jos jollain jotain kysymyksiä, niin toki olen käytettävissä. Si, merci, madame. Kiitos esittelijälle. Edustaja Ryyvi, olkaa hyvä. Kiitos. Työpaikkojen luomisella tulee tulevaisuudessa olemaan vielä suurempi rooli. Meillä on tässä suuria eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken, ennen kaikkea koulutuksessa. Ja tästä, tähän minä jo puhuin tuossa Larissa supermarket asian yhteydessä. Mikäli me emme onnistu äh, tuomaan tuotantoa Eurooppaan niin, että se olisi 20 prosenttia vuonna 2020 ja 2030 30 prosenttia BKTsta ilman näitä kannustimia. Tämä ei tule onnistumaan. Me tarvitsemme yrittäjiä, jotka ovat valmiita ottamaan, kantamaan vastuuta ja riskin ja kysymys kuuluukin, minkälaisia kannustimia heille voidaan tarjota. Naivisti voisi sanoa, että PK-yritysten pitäisi saada jonkinnäköinen takuu valtiolta, joka olisi äh, yksi prosentti vuodessa voitosta. Ja jos ei tätä voida tavoit- äh, saavuttaa, niin sitten valtio voisi tukea niitä niin kauan, kunnes voittoa tulee yksi prosentti. Tässä olisi samalla myös sosiaaliturva. Tämä olisi käytännössä, tämä ei käytännössä voisi kovinkaan helposti toimia, koska ö, tämä täytyy kääntää toisinpäin ja sanoa, miten voimme tehdä mielenkiintoiseksi sen, että joku haluaa kantaa vastuuta ja että hän kuitenkin saa kohtuullisen toimeentulon, olisi sitten yksityisyritys tai osuuskunta tai mikä tahansa mutta kuitenkin siinä on vastuua ja valtion pitäisi myös äh, palkita tästä vastuun kantamisesta ja pääoman äh, sijoittamisesta. Sen vuoksi tällainen äh, progressiivisen veroliittäminen ALV täytyy miettiä, millä aloilla käytettäisiin tätä progressiivista verotusta – Meillä on äh, esimerkiksi tavalla se on luksustuotteessa tämä, se, niitä ei veroteta 20 vaan 30 prosenttia, tai autot, jotka käyttävät paljon polttoainetta, niin äh, tätä kulutusta verotetaan progressiivisesti. Talousarviovaliokunnalle on tärkeää miettiä, Millä tavalla parannetaan koulutusta ja jatkotäydennyskoulutusta? Oppisopimukset, vaihto-ohjelmat ovat tärkeitä kansainväliselläkin tasolla. Ja Erasmus nuorille yrittäjille tehtiin, siinä on 10 000 ihmistä jo, mutta ehkäpä tätäkin voitaisiin laajentaa ja ottaa mukaan myös kansainvälisiä vaihto-ohjelmia. Silloin kun me löydämme yrittäjiä, jotka ovat valmiita kantamaan vastuun, niin sitä kautta voimme ylittää tämän työpaikkojen pulan. Kiitos, edustaja Von. Yeah, uh, thank you, Chair. The shall... Kiitoksia, puheenjohtaja. SD-varjoesittelijä ei ole vielä saapunut paikalle. Hän on pyytänyt minua puhumaan puolestaan. Ja hän halusi onnitella esittelijä tällä hetkellä. Erityisesti SD-ryhmälle on tärkeää se, että varsinkin pekoyrityksiä rohkaistaan, niin rohkaistaan myös yrityksiä ja rohkaistaan niitä kasvamaan. Pienet yritykset usein muuttuvat sitten keskisuuriksi yrityksiksi ja niin poispäin. Tällä tavalla voidaan luoda lisää työpaikkoja talouteen. Varmasti myös haluamme osoittaa mitä mahdollisuuksia meillä on EU-rahoituksessa, kun haluamme auttaa pk-yrityksiä kasvamaan. Valitettavasti hyvin monet näistä asioista eivät ole olleet esillä. Tutkimus- ja kehitystyöhön tarvitaan rahaa, mutta hyvin harvoilla pk-yrityksillä on siihen varaa. Tämänhetkisessä ohjelmassa osa kohesiorahoista pitäisi käyttää pk-yrityksiin. Ja sehän on tilanne myös tässä tulevassa ohjelmassa. Rakennerahastoissa ja kohesiorahastossa tulee myöskin mahdollisuuksia siihen, että voidaan tukea yrityksiä, voidaan käynnistää koulutusohjelmia ja niin poispäin. Eli tämänhetkisessä kohesiopolitiikassa toivottavasti saamme sitten luotua mahdollisuuksia pk-yrityksille. No meillähän on myös paljon erilaisia muita välineitä EU-rahastoissa meidän tulisi tarjota mahdollisuuksia. Niiden kautta COSME esimerkiksi ja PK-yritysinstrumentit, nämä kaksi eivät äh, ole PK-yrityksillä useinkaan tuttuja, vaikka ne tietäisivät niiden olemassaoloista, vaikka, ja yleensä eivät edes tiedä, mutta vaikka tietäisivät, niin äh, luulisin, että harva niistä osaa hakea tukea näistä kyseisistä välineistä. Meidän täytyy paljon enemmän mainostaa näitä olemassa olevia välineitä pk-yrityksiä. Se rohkaisee niitä enemmän toimimaan. Ja tämä on erityisen hyvä tapa käyttää EU-varoja toimimaan tässä suhteessa. Merci. Kiitos. Edustaja Novakov. Thank you very much, Chair. First of all, I'd like to congratulate. Kiitos. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hyvin tasapainoisesta asiakirjasta. Ja regivaliokunnan lausunnonlaatijana minulla on mahdollisuus mennä vielä syvemmälle tähän aiheeseen. Ja sen vuoksi olenkin laatinut tai tehnyt paljon näitä, ottanut paljon näitä pääasioita mukaan regilausuntoon. lausuntoon. Eli se, että pk-yritysten pitää saada pääomaa ja mikroluottoja, koska meillä on enemmän rahaa kuin hyviä ideoita. Kaikki on jaettu niin moniin eri välineisiin ja ihmiset eivät tiedä minne mennä ja mitä anoa. Ja sitten he päätyvät äh, pankin johtajan juttusille ja joutuvat ottamaan velan ja maksamaan siitä korkean äh, koron tai menevät äh, tällaisen konsultin luokse ja äh, joutuvat maksamaan sinne. Meillä pitäisi olla pk-yrityksille oma tällainen ohjekirja tai yksinkertaistaa menettelytapoja mahdollisimman paljon äh, EUn äh, rahoituksen anomisessa. Meidän täytyy keskittää myös tukeamme tuonne heikoille alueille. Ne alueet, jotka tarvitsevat eniten tukea EUlta, ovat vähemmän kykeneviä ottamaan sitä vastaan joten yksinkertaistamisen myötä meidän täytyy ehkäpä kiinnittää erityistä huomiota näihin alueisiin. Komissio on pyrkinyt yksinkertaistamaan näitä, mitä tulee hakemusten hallinnointiin. Ja valvonnan pitäisi olla myös tällaista riskiin perustuvaa. Ne, joilla on erittäin hyvä historia, niillä pitäisi olla vähemmän tarkistuksia, vähemmän byrokratiaa. Taas sitten ne, jotka, äh, joilla on ollut ongelmia EU-varojen käyttämisessä, niitä pitäisi valvoa sitten enemmän, jotta voitaisiin välttää EUn varojen väärinkäyttöä. Cosmic Horizon 2020, eh, Erasmus, nämä ovat kaikki tällaisia tukiohjelmia. Erasmus nuorille yrittäjille, sillä on noin 55 miljoonaa euroa seitsemäksi vuodeksi, joka on itse asiassa ihan vitsi. Siihen tarvitaan enemmän rahaa. Nuorten ihmisten pitäisi olla prioriteettia vain sanoissa, vaan muutenkin. Eli siis 55 miljoonaa seitsemäksi vuodeksi 28 maalle ei riitä. Meille tulee uusi tutkimus kohesiopolitiikan tulevaisuudesta 2016. Me olemme vaatineet jäsenvaltiolta pitkän aikavälin strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta meillä ei ole mitään aavistustakaan, mitä tehdään vuoden 2020 jälkeen, joten meidän täytyisi työstää myös tätä ajatusta. Maakohtaisten suositusten täytäntöönpano, samoin kuin ohjelmien täytäntöönpano ympäristön ja yrittäjyyden alalla. Meillä on Ylisäätely. Mutta ylisäätely äh, vaikeuttaa tätä. EUlla pitäisi olla välineet, jolla se voisi tukea, tukea PK-yrityksiä. Lopuksi vielä, jos tulee joku tällainen äh, EU-kriisi, yllättävä EU-kriisi, niin sen ei pitäisi johtaa siihen, että jos meillä on jokin suuri ongelma, esimerkiksi maahanmuutto, pakolaisongelma, niin sen ei pidä olla mikään äh, Äh, syy ottaa rahaa Horisonilta, Kosmelta tai 2020 ohjelmalta, Horizon 2020 ohjelmalta. En halua nähdä unionia, koska siis tämä kriisihän menee ohitse, ei nyt ihan pikaisesti, mutta se tulee menemään ohitse, niin en haluaisi, että meillä ei olekaan mitään rahaa millekään muulle prioriteetille. Toki meidän tulee hoitaa olemassa oleva ongelma, mutta ei muiden prioriteettien kustannuksella. Merci. Dernier intervenant, Monsieur Nano. Kiitos, edustaja Donano. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä teksti kulkee ihan hyvään suuntaan. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan erityks, erityisesti yritykset, jotka sijaitsevat vähän erillään eristyksissä muista. Se on vaikea asia. Struktuurit usein puuttuvat ja yritykset sijoittuvat useimmiten sinne, missä infrastruktuuria löytyy. Eli tämä ongelma on nyt otettu uudestaan esille. Meidän täy, meillä täytyy olla poliittista tahtoa, jotta voimme antaa mahdollisuuden näille yrityksille sijoittua maaseudulle vähän kauemmas muusta toiminnasta. Eli silloin ne tasapainottavat tuon kyseisen alueen muuta elämää. Toinen aspekti, sosiaalitalous ja osuustoimintayritykset, joka tuli esille myös tekstissä. Nämä kooperatiivit osuustoimintayritykset ansaitsevat saman kehityksen kuin muutkin. Näin ei kyllä ole ihan asianlaita tänä päivänä. Minä olen työstänyt tätä asiaa ja lopuksi sehän liittyy vähän siihen, mistä eilen puhuimme ja mistä tänäänkin puhutaan tästä globalisaatiosta. Tänä päivänä PK-yritysten pitää pystyä ennakoimaan, mitä tulee tapahtumaan nimenomaan globalisaatiossa. EU voisi myös hyvin seurata mukana ja kannustaa ja tukea näitä yrityksiä. Min, mietinnössä tullaan pian puhumaan tästä. Näille yrityksille annettava tuki, ennakoitava tämä globalisaatio ja valmisteltava tätä ennakoimista myös hyvin laadukkaasti. Kiitos. Ja sitten loppupuheenvuoro. Rouva Nirjada, olkaa hyvä. Rouvahan tässä on onniteltu jo hyvin lämpimästi. Kiitoksia kaikille työpanoksista. Ja jos jossain välissä vain joku haluaa jotain vielä lisätä, niin aivan näin voitte mielellään tehdä. Meillä on vielä lisäkohtia, joita haluamme lisätä tähän ja ehkäpä jollain tavalla tämä voidaan liittää aivan kuten aiempikin globalisaatiorahaston kertomus yhteen kun katsotaan sitä, mitä täällä on sanottu, niistä ongelmista, joita meillä on, sen suhteen, että tietoa annetaan, niin minusta tämä ongelma on budjettivaliokunnassa kauttaaltaan. Eihän se ole mitenkään jännittävä valiokunta jäsenille, jos puhutaan rahoitusvälineistä, niin jotkut arvelevat, että tässä puhutaan vaikka musiikkiinstrumenteista. Ei heillä ole hajuakaan siitä, mitä mistä puhutaan. Eli kielenkäytön yksinkertaistaminen ja sen välittäminen, mitä täällä EU:ssa tehdään. Varmasti kaikki teistä on samassa tilanteessa, että kun esimerkiksi Irlannissa puhun näistä asioista, kaikki mistä halutaan tietää on rahoitus. Jollain tuota tietoa anna, niin he eivät näytä olevan innokkaita löytämään tuota tietoa itse. Prosessin yksinkertaistaminen, hyödyntäminen ja niiden yritysten palkitseminen, jotka eivät jatkuvasti hukuttaudu byrokratiaan, jotka tietävät, mitä ne tekevät, ja samalla tuetaan niitä, jotka ovat vielä lähtökuopissaan. Eli ihan muuten vain. Näistä osuuskunnista puhutaan. Kävin Irlannissa yhdessä kylässä, jossa kaikki oli muuttamassa pois, ja keksin aika hyvän ajatuksen. Siinä oli kaupan kauppa, jossa oli kolme erilaista yritystä yhdessä. Ja kaikki täydensivät toisiaan. Ja se osoitti sen, millä tavalla tällainen jaettu lattiatila auttoi toistaan. Yksi oli kirjakauppa ja yksi oli ompeluliike ja kolmas oli musiikkiinstrumentteja myyvä liike. Ne jakoivat vuokrakulut, hoitivat verotuksen yhdessä ja voivat hyödyntää asiakaskuntaa, joka virtasi ovesta sisään. Minusta se oli selkeä esimerkki siitä, millä tavalla tyhjästä oli luotu jotain. Koska minä tukea tähän ei saatu. On erilaisia innovatiivisia ajatuksia minusta, kun tulen nyt erittäin erilainen maaseudulta. Olen katsonut tätä maaseututaloutta, että saataisiin tuollainen alueellinen autonomia toimimaan niin, että voitaisiin luoda työllistymismahdollisuuksia. Eli jos on kysyttävää tai voi jotenkin auttaa, niin kääntykää ihmeessä puoleeni. Ja vielä yksi asia. Ne jotka eivät tiedä, miten minun nimeni äänetään, niin se on ihan helppoa. Se on nimittäin liian. Merci, ja. Kiitos. Huolimatta siitä, että tämä mietintö on aivan loistava, niin tulisikohan siihen tarkistuksia? Jos näin on, jos niitä tulee, jos niitä on tullakseen, niin ennen huhtikuun 28, 28. päivä kello 12. Kiitos. 23-24 toukokuuta. Ja työllisyysvaliokunta ottaa asian kantaa 15. kesäkuuta. No niin, me pysymme yhä PK-yritysten rahoituksessa, kun siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, miten he, nämä PK-yritykset pääsevät pääomamarkkinoille. Edustaja Kuzmik on tässä esi- valmistelija. Już e, przy poprzednim sprawozdaniu zostało bardzo dużo powiedziane o roli małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno w gospodarce. Se, mitä on sanottu pk-yritysten roolista sekä jokaisen jäsenvaltion taloudessa koko EU-ssa keskity siihen, mitä ää, tässä liittyy rahoitukseen valmistelemani lausunto on, on valmisteltu sisäkonvaliokunnassa, joten ehdotuksemme ovat lyhyitä. Olemme kyenneet tekemään niistä yhteyden muutamassa kohdassa. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että kun puhutaan ulkoista rahoituksesta, PK-yritykset rahoitetaan pankkilainoin 80 prosenttisesti, vain 20 prosenttia tulee pääomamarkkinoilta. Ja tässä tilanteessa äskettäinen rahoituskriisi on tehnyt tästä rahoituksesta erittäin vaikeasti saatavaa, joten siitä syystä täällä on suuri merkitys PK-yrityksille – En aio esitellä koko tätä lausuntoani, niin vaan vain sen pääkohdat. Niin. Ensinnäkin haluan painottaa sitä, että EU-budjetin pitäisi helpottaa enemmän pekoritysten pääsyä markkinoille ja rahoituksen saamista. Haluan painottaa sitä, että ohjelmien tukeminen pekoyrityksille pitäisi säilyttää ainakin tämänhetkisen monivuotisen rahoituskehityksen loppuun asti. Haluan myös painottaa sitä, että ponnistuksemme kohti kosmoohjelman säilyttämistä ovat tärkeitä. Olen myös huomauttanut, että se on erittäin myönteistä, että meillä on esiristä 45 prosenttia suunnattu tähän toimialaan ja sitä, ja me tarkastelemmekin mitä vaikutuksia pk-yritysten rahoitukseen tällä on. Erityisen tärkeää myös köyhemmille alueille on se, mikä maantieteellinen jakauma tässä syntyy. Toinen tärkeä asia koskee joustavuutta. Meidän tulisi kyetä voida lisätä niitä määriä, joita meillä on. Ilahtuneena voi todeta, että se on avautunut myös PK-yrityksille. Meillä on uusia kohdistettuja ohjelmia. Painotan sitä, että tuemme tuista siirtymistä takuuseen, koska niillä on parempi vipuvaikutus ja ne häiritsevät kilpailukykyä tai vääristävät sitä paljon vähemmän. Lisäksi painotan rakennerahastojen merkitystä, kun pyritään houkuttelemaan pk-yrityksille ja köyhimmille alueille hyödyllistä rahoitusta. Asetukset, jotka saattavat rajoittaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada käyttöönsä rahoitusvälineitä, näitä asetuksia tulisi yksinkertaistaa ja joustavoittaa. Eli Tarkistukset tähän lyhyen lausuntoon, niin kuten päätimme, ne voidaan esittää 28.4. kello 12 mennessä ja äänestämme asiasta 23. 24. toukokuuta. Kiitos. Olla Paul Rubig. Kiitos valmistelijalle ja nyt edustaja Rybig. Eh. Niin, meillä on tällä nyt hyvin mielenkiintoisia aiheita tänään. Työllisyydellä on suuri merkitys eh, myös budjettivaliokunnassa. Mehän kaikki tiedämme, että kaikki alkaa siitä, että ryhtyy itsenäiseksi työntekijäksi tai työnantajaksi. Meillä on paljon itsenäisiä Euroopassa. Ja sitten siitä askel kohti työnantajaa. Työnantajaksi on suuri askel ja suuri riski myös koska sen myötä saattaa saada aika lailla ongelmiakin. Siksi haluamme heitä tukea ja olenkin iloinen siitä, että me olemme valmistelevissa ähm, toimissa onnistineet saamaan myös naisten työllisyyden tai yrittäjyyden keskiöön. Naiset tarvitsevat paljon joustavuutta työajassaan ja äh, yrittäjyys mahdollistaa tämän. Mehän puhun, päätimme viime vuonna myös maahanmuuttajien yrittäjyysohjelmasta. Ja jos Eurooppaan tulee nyt tässä vielä miljoona maahanmuuttajaa, miten me kykenemme tämän organisoimaan maahanmuuttajaryhmien sisällä? Millä tavalla voimme asettaa kannustimia niin, että heistä tulisi aktiivisia itse ja kykenisivät itsensä työllistämään kielitaidon hankkiminen ja millä tavalla voidaan toimia. Ja lopuksi vielä ottaisin esiin Horisont 2020-ohjelman osuus PK-yrityksille on koko ajan ylikuormitettu. Se saa ihan valtavasti hakemuksia, mutta meillä ei ole tarpeeksi rahoja. Joten pyytäisinkin, että miettisimme, miten Horisont 2020 ohjelmassa voisimme parantaa PK-yritysten rahoitusta, ehkäpä hieman siirtelemällä näitä prioriteetteja, koska tässä on kysymys nimenomaan tästä scaling up-prosesseista, eli on äh, menestyksekkäitä äh, malleja, ja sitten sitä pitäisi hieman suurentaa, että voitaisiin toimia laajemmin tai maailmanlaajuisesti tai lisätä tuotantoa Ja Jotkut näistä pk-yrityksistä onnistuvat, mutta ne tarvitsevat siihen taloudellista apua. Uh, thank you, Chair. Uh, Claire Moody is still not here, so uh, again I'm going to step into uh, her shoes uh, and I, I make a few comments on... Muutama kommentti varjoesittelijänä tai varjoesittelijän puolesta. Hän olisi halunnut kiittää esittelijää. Hän sanoi, että tässä mietinnössä on hyvin paljon asioita, joista olemme samaa mieltä. Esimerkiksi kosmin tärkeydestä on tärkeää löytää keinoja mainostaa tätä PK-yritysten välinettä niin, että ne tietäisivät, että tämä on olemassa ja että ne hakisivat sitä tukea öö, rakennerahastojen kautta on osoitettu miljardi pk-yrityksille ja me haluaisimme nähdä, että pk-yritykset todellakin käyttävät näitä varoja ja millä tavalla nämä varat ovat vaikuttaneet pk-yritysten perustamiseen, mutta myös työpaikkojen luomiseen. Me pidämme kaikki hyvänä näitä lausuntoja siitä, että, tai puheita siitä, että pk-yritysten pitäisi helpommin saada Äh, tai saada pääsy näihin varoihin. Aina kun äh, olemme matkustaneet äh, missioilla, niin PK-yritykset aina sanovat meille, että heidän mielestään sääntöjä pitäisi yksinkertaistaa. Meidän täytyy toki ylläpitää tasapaino siinä, että varmistamme, että varat ovat helposti haettavissa PK-yrityksille, varsinkin pieniin projekteihin, mutta samanaikaisesti varmistamme, että rahat käytetään hyvällä tavalla. Tämä on aina se vaikea tasapaino, mutta kyllä me siihen kykenemme. Meidän pitäisi myös odottaa, että mitä asiantuntijaryhmä, joka perustetaan, saa aikaiseksi näiden sääntöjen yksinkertaistamisen kanssa. Mutta Kuten sanoin, yksinkertaistaminen on asia, joka on tärkeää. Ainoa asia on kohdassa viisi tässä mietinnössä, jossa esittelijä pitää hyvää, että siirryttäisiin äh, takuisiin äh, tai lainoihin. Mutta tämä muutos tulee tapahtumaan. Me tulemme jatkossa tukeutumaan enemmän lainoihin ja takuisiin – mutta kuitenkin tällaisia tukia pitää antaa pk-yrityksille ja varsinkin pienemmille projekteille. Eli pitäisi olla joitain takeita huolehtia myös näistä pk-yrityksistä, koska muuten kaikki eivät pääse nauttimaan EUn tuista. Eli meidän täytyy huolehtia pienten yritysten mahdollisuudesta hakea näitä tukia. Merci, Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Onko valmistelijalla jotakin huomautettavaa, lisättävää, kommentoitavaa? Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä näistä kommenteistanne. Olin ilahtunut siitä, että ne menevät samaan suuntaan kuin ne, joita omassa lausunnossani esitin. Ja minusta on hyvä, että nimenomaan tällä tavalla parantaa pk-yritysten asemaa. Se on nimenomaan se punainen lanka tässä koko lausunnossa. Ja tärkeä perusta sille on se, että haluamme vaihtaa nämä tuet takuisiin, minkä pitäisi tehdä mahdolliseksi sen, että voisimme rahoittaa tätä sektoria enemmän. Samoin meidän tulisi painottaa rahaston merkitystä, esityn merkitystä tässä suhteessa 75 miljardia, sitä vielä nostetaan, se kyllä vaikuttaa valtavasti pk-yritysten kehittymiseen. Ja näin Haluaisin vielä kerran muistuttaa siitä, että voitte esittää tarkistuksia, mutta hirveästi aikaahan siihen ei ole. No, puisque comme vous No niin, kuten te sanoitte, tarkistusten määräaika on huomenna kello 18. Anteeksi, korjaan puheenjohtaja, 28. huhtikuuta kello 12 voimme sitten äänestää valiokunnassa siitä 23. tai 4. toukokuuta ja Ekon valiokunnassa käsittelee sitä 13. tai 14. kesäkuuta. Kun on kyse PK-yrityksen rahoituksesta, meillä on tänä iltapäivänä kuulemistilaisuus ja keskustelu, johon toivon teidän tulevan moniluka- monilukuisena osallistumaan ja kuuntelemaan ja keskustelemaan. Kollega Liadon tätä ehdottanut. Je suis maintenant... Nyt annan puheenvuoron valmistelijalle, jonka tarkoituksena oli antaa lausunto yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Eli annan itse itselleni puheenvuoron, koska te annoitte minulle vastuun laatia tämä teksti. Tämä on hyvin kriittinen mietintö, jossa ilmaistaan paljon pahoitteluja, koska siinä on kyseenalaistettu EUn ö, uskottavuus ja auktoriteetti. Usein kuulee sanottavan ja väitettävän, että meillä on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, mutta näin ei ehkä ole. 320 miljoonaa, se on vain 0,2 prosenttia koko unionin talousarviosta, kun puhumme turvallisuudesta ja puolustuksesta 0,2 prosenttia unionin koko talousarviosta. Eli sitä on alikäytetty noin 96 miljoonan euron arvosta. Eli on toteutettu kaksi kolmasosaa tästä hyvin vaatimattomasta budjetista. Kunnianhimon puutetta sanoisi jopa todellisuuden kieltämistä, johon eurooppalaiset ovat nyt sukeltaneet, kun kansainväliset konfliktit uhkaavat meidän turvallisuuttamme Euroopan sydämessä. Huolimatta siitä, että meillä on sotilas, toimenpiteitä ihmissalakuljettajia vastaan. Ja meillä on EUCAP Sahel Nigerin sotilasoperaatio. Siihen on käytetty noin 8-9 miljoonaa myös, myös siviilitoimenpiteet, joilla halutaan vastata muuttokriisiin. Se on ollut erittäin rajallista, eikä siinä ole myöskään ole toteutettu mitään todellista strategiaa. Minua myös ihmetyttää se, että tämän budjetti aikana myös sotilasmenot ovat pienentyneet päinvastoin kuin mitä on tapahtunut toteutettu muualla maailmassa, niin jäsenvaltiot eivät ole todellakaan havainneet, että pitäisi säästää myös rakenteellisessa pysyvässä yhteistyössä ja pystyä myös ennakoimaan, koska näinhän on myös se seusopimuksessa mainittu. Eli pitäisi pystyä antamaan sotilaallista apua niille maille, jotka sitä pyytävät seusopimuksen 46 artiklan mukaisesti. Tässä on kyse mm, malliryhmistä ehkä EU-ssa, mutta minä äh, haluan kertoa, että kuinka ei ole käytetty tätä rakennetta. Se ei ole toimintakelpainen eikä se on monimutkainen ja siinä on vaarannettu koko yhteinen eurooppalainen tehokas puolustus. Ja olen todella surullinen siitä, että tämä yhteistyöhanke, jota Euroopan puolustusvirasto on ehdottanut, ei ole riittävästi hyödynnetty jäsenvaltioissa ja minua kyllä huolestuttaa tämä viraston budjetin jäädyttäminen jo vuodesta 2010 lähtien, ja olen sitä mieltä, että tämä on väistämättömänä kun puhutaan tutkimuksesta puolustustoiminnassa, jotta voisimme välttää päällekkäisyyksiä ja valmistautua tulevaan. Ja pidän ilahduttavana asiaa koskevan parlamentin pilottihankkeen perustamista ja tukee sen tehostamista asianmukaisilla resursseilla vuodesta 2017 alkeen. eli ne menisivät yli jo ennakoitujen määrärahojen, joita on suunniteltu pilottihankkeille ja valmisteleville toimille. Kun nyt olen tämän tässä teille kertonut, niin, niin voin antaa puheenvuoron kollega Gonzales Peresille. Muchas gracias. Kiitos paljon. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen loistavasta työstä tämän lausunnon kanssa. Se on hyvä luonnos. Se on tiivis, tasapainotettu ja siinä on otettu esille keskeiset periaatteet ja eh, kysymykset. Tämän tekstin myötä AFKO-valiokunta voi eh, ilmaista tyytyväisyytensä ja meidän valiokuntamme voi myös olla hyvin tyytyväinen tähän tekstiin. On erittäin mielenkiintoista, että otetaan huomioon nämä resurssit EUn, kun puhumme pakolaiskriisistä ja terrorismin uhasta, jihadistiuhasta, ja että vaaditaan, että EUlla olisi riittävä budjetti turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Olen erittäin kiitollinen siitä, että on puhuttu rakenteellisesta pysyvästä yhteistyömekanismista. Se on instrumentti, joka Eurooppa on ottanut käyttöön, ja se on Lissabonin sopimuksen mukaista. Ja tähän päivään mennessä sitä ei ole kuitenkaan riittävästi kehitelty. Me, minä haluaisin, että voitaisiin myös mansita myös Välimeren meritoimenpiteet, kun mä ajattelen, kuinka siellä on edistytty Liba, Libyan viranomaisten kanssa, YK kanssa, ja siellä on jo pelastettu 13 000 henkeä. Minä haluaisin, että mainitaisin myös Trust Fund, ulkoiset rahastot, jotka ovat rahastot, jo jotka eivät tällä hetkellä ole saaneet riittävästi rahoittajilta sitoumuksia, ja minä haluaisin, että parlamentti ottaisi enemmän käsiteltäväksi tämän rahankäytön kohtalon. 26. huhtikuuta meillä on tuleva yhteinen kokous Afkon kanssa turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja silloin tullaan käsittelemään näitä asioita ja minä haluaisin silloin myös käyttää puheenvuoron ja katsoa siihen mennessä, kuinka asia on kehittynyt ja edennyt. Kiitos hyvä kollega edustaja Shedovski. Děkuji, pane předsedající. Eh, já moc krát děkuji za vaši výbornou zprávu. Haluaisin kiittää teitä. Tämä současné zahraniční ja bezpečnostní Haluaisin kiittää teitä tästä erinomaisesta mietinnöstä. Onnistutte kuitenkin määrittelemään kaikkein suurimmat ongelmat ja suurimmat haasteet. Olen huomannut, että meidät Euroopan parlamentin ominaisuudessa on kutsuttu yhdeksänteen parlamentaarikkojen tapaamiseen Aasian ja Euroopan välillä. Ja yhdessä kollega Czernetskin kanssa edustamme siellä Euroopan parlamenttia. Ja tietysti mukana on myös muiden maiden parlamentteja. Esimerkiksi olen ymmärtänyt, että meillä ei ole lainkaan edustusta Euroopan unionia Mongoliassa – vaikka meillä sellainen on Fiji-saarella, meillä on siellä edustusta. Pyrimme siellä tekemään tunnetuksi omia intressejämme. Ja Mongoliassa siis tilanne on se, että meillä siellä edustusta ei ole. Meillä ei ole ulkosuhdehallinnon edustusta siellä ollenkaan. Ja pohdinpahan vain sitä, että esimerkiksi puolustusostot, eikö ne pitäisi hoitaa yhdessä? Miksi esimerkiksi Tsekin tasavallan täytyisi ostaa välineistöä paljon huonoimmin ehdoin kuin mitä Portugali tai muut maat ja jos maat eivät halua yhteistä armeijaa, niin ehkä kuitenkin voitaisiin edetä sillä tavalla, että nämä menot, puolustusmenot rationalisoitaisiin. Ne vaihtelevat valtavasti yhdestä, yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Ja uskoakseni tällaisen rationalismin tulisi jatkoa myös tulevaisuudessa. Claire Moody. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Moody. Uh, and, uh, Kiitos, kiitos esittelijä tästä mietinnöstä. UTPssä on äh, paljon mahdollisuuksia, myös poliittisia, taloudellisia, sotilaallisia mahdollisuuksia, joita voidaan ja äh, on myös äh, pyritty käyttämään hyvällä tavalla kriiseissä. Ja tämä on tässä on tehty erittäin hienoa työtä sen olemassa olevien mahdollisuuksien pohjalta. Meidän täytyy kuitenkin olla realistisia siinä, mitä tämän politiikan kautta on saavutettu. Monet eivät pidä näiden voimavarojen yhdistämisenä minään askeleena eteenpäin ja voin puhua tässä myös omasta kotimaastani. Mutta meidän täytyy voida kyetä toimia nopeammin ja kyetä nopeammin vapauttamaan varoja niin, että voimme toimia mahdollisimman tehokkaasti. Tämä äh, kattava äh, lähestymistapa äh, tarkoittaa sitä, että meidän täytyy parantaa yhteistyötä. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Kiitos kollegat palautteesta. Kollega Gonzales Pons sanoi jo keskeisen asian tämän Välimeren mission, mutta voimme ajatella myös, että Frontexin avulla voitaisiin myös toimia, mutta se tarkoittaa sitä, että Italian merivoimat tulisivat mukaan, koska nämä pienaluksethan lähtevät liikkeelle Libyan rannikolta ja Frontexin tavoitteena on osittain kattaa nämä menot jotka koituvat jäsenvaltioiden maksettaviksi ja pyytävät sitten rahoitusta Frontexilta. Mutta voisin sanoa, että tässä ollaan nyt ihan rajoilla budjetin hallinnoimisessa. Se on todella, todella vaatimaton budjetti, josta on käytetty vain kaksi kolmasosaa. Ja kun meillä on tämä Battle Group instrumentti olemassa. Se on läsnä joillakin sektoreilla, mutta sitä ei ole hyödynnetty. Ja sitten, miten me lähdemme käyttämään sitä, miten me jaamme sitä tasaveroisesti. Koska jos tässä maksu, makaa, maksaminen makaa jäsenval, jäsenvaltioiden harteilla, niin silloin neuvoston puheenjohtaja, puheenjohtajavaltio voisi epäröidä ennen kuin tekee minkälaisen päätöksen ja voisi siis miettiä, että mitä tästä hyödytään. Eli annetaan tietynlainen vaikutelma kompetenssista, mutta kuitenkin samaan aikaan kansalaiset kysyvät, että mitä Eurooppa oikein tekee. Ja Eurooppa näyttää olevan aivan voimaton, kykenemätön toimimaan. Ja tietysti se antaa taas lisää vettä myllyyn kaikille populistisille liikkeille. Meidän, meidän on ihan aihetta pohtia tätä vakavasti ja ottaa se esille neuvostoon ja puhua myös näiden hankintojen keskittämisestä, mm, vastavuoroistamisesta. Tämä, me, mut meillä on 29 jäsenvaltiota. Jos, ja tässä on budjettivaliokunta, jossa voitaisiin tehdä ehdotuksia. Tehdään ehdotuksia kiinteistöpolitiikasta ja myös ulkosuhdehallintoon. Tokio, Peking, kaikkia, kaikista tästä on keskusteltu, ihan kun ei voitaisi ajatella, että kaikki nämä voidaan keskinäistää. Kyllähän tämä voisi vaikuttaa tervehdyttävästi EUn budjettiin. Ehkä tässä nyt menen vähän kansallisen suvereniteetin yli ja loukkaan sitä jossain määrin, mutta jotkut voivat tulkita sen niin. Mutta jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin Libyassa, Syyriassa, ovat vaikuttaneet siihen, että valtio tavallaan katosi, hävisi ja silloin avattiin ovet selkosen selälleen näille muuttoliikkeille. Lampedusa oli ensimmäinen, joka kärsi tästä. Nyt sama on toistumassa Syyriassa, jossa jotkut jäsenvaltiot osallistuvat sotilaallisiin operaatioihin, mutta sitten toiset taas vetäytyvät. Seurauksena on suunnaton muuttoliike. Minä halusin ottaa ongelmat avoimesti esille ja tutkia joitakin ratkaisuväyliä Toinen päivä toukokuuta kello 18 on tarkistusten jättämisen määräaika. Käsittelemme niitä 23. ja 4. päivä toukokuuta valiokunnassamme. Ja, ja AFET-valiokunta ottaa kantaa äänestämällä 14. kesäkuuta. Ja kun puhun äänestyksestä, niin siirrymme nyt välittömästi äänestyksiin, joka on esityslistallamme seuraavana. Pyydän teitä nyt ottamaan esiin ja Teemme pienen testin, että elektroninen äänestys toimii. Äänestys alkaa. Äänestätte nyt ihan tässä blankkosekkiä testin muodossa. Il manque encore quelques votants. Muutama kortti uupuu. 26 korttia. 27, 28 pitäisi olla.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 Vous voulez dire chez les Verts. Ils ont droit à combien Ah. Je m'adresse au coordinateur. Käännyn tässä vihreiden koordinaattorien, koordinaattorin puoleen. Edustaja Tarand, teillä on kolme ääntä. Ja teitä on kuitenkin neljä. Yksi yhden pitää siis luopua äänestämästä. Onnistuuko? Hyvä, selvä. Ja teksti. Ensimmäinen teksti, teksti josta äänestämme. Euroopan raja- ja rannikkovartiojärjestelmän luominen. Tarkistus 13 puolesta vastaan Tarkistamme heti elektronisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 vastaan 13. Tarkistus 14 raukeaa. Tarkistus 15 puolesta vastaan Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä 14, 13 ja 1. Tarkistus 16 puolesta. Vastaa. Tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 vastaan 13, yksi tyhjä. 19 raukeaa tarkistus 20 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan 13, yksi tyhjä. 21 raukeaa, 22 puolesta vastaan Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan 13. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Uskoakseni se on hyväksytty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 vastaan 10, kaksi tyhjää. Tarkistus 24 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus numero 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Numero 3 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty tarkistus numero neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus numero 25 puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 vastaan 14. Hylätty. Tarkistus numero 5. Puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 vastaan 13. Tarkistus numero 26 puolesta. Anteeksi, se raukeaa. Numero 27. Tarkistus, no, sekin raukeaa identtisenä. Tarkistus numero 6 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksytty. Numero 7 puolesta vastaan. Tarkistamme. Scrutin est clos. Äänestys päättyy. Hylätty 13 vastaan 12, 4 tyhjää. Tarkistus numero 8 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Numero 9 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Numero 28. Raukeaa. Numero 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Numero 29 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 17 vastaan 11. Tarkistus numero 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt koko tekstistä näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 25 ääntä, kaksi, puolesta kaksi vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi sitten nostamme EUn Afrikan hätärahastosta. Edelleen edustaja Gardia Sabalin mietintö. Ensinnäkin kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus numero neljä puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa tarkistuksesta numero neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17 vastaan 11, yksi tyhjä. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt koko tekstistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 25 puolesta, 4 vastaan, eikä ole tyhjää, niin onnettelut esittelijälle. Nyt tulemme seuraavaan äänestyksen kohtaan esityslistalla 13. Komission asiantuntijaryhmien koostumus ja rekisterin valvonta. Excuse me. Mm. Oui, pardon, pardon, pardon, pardon. Je dois appeler d'abord. Minun pitää ensin minun täytyy muistuttaa, että tämä esityslista numero 13 käsitellään viimeiseksi, niin kuin valmistelija eilen pyysi. Eli näin ollen annan puheenvuoron Jose Manuel Fernandesille, jotta hän voi... Aha, ei ole siirtoja. No niin, sitten Gerard Deprelle puheenvuoro. mu- siirrot muista pääluokista. Uh, oui, euh. Niin, puheenjohtaja, ei mitään ongelma. Ensimmäinen siirto tilintarkastustuomioistuimelta on siinä kaksi osiota. Yksi pysyvä kohta AST 8 A muuttuu AD5. Se, se on, siitä on jo harjoitettu käytännössä tilintarkastustuomioistuimessa. Sitten 85 miljoonaa määrärahoja, joilla jotka menevät palkkaukseen. La, la, virallinen minimipalkka voimassa Luxemburgissa, siis ei mitään ongelmaa tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Toinen on yhteinen pyyntö alueiden komitealta ja talous- ja sosiaalikomitealta 110 miljoonaa alueiden komitealle, 290 miljoonaa talous- ja sosiaalikomitealle, jotta voidaan tyydyttää lailliset pyynnöt, kun on kyse energiasta ja ympäristöpolitiikasta ja voimme myöskin taistella näiden kahden kyseisen komitean rakennusten vanhentumista vastaan. Eli minulla ei ole mitään vastaan sanomista näille pyynnöille, ainakaan omalta osaltani. Äänestäminen ei siis ole välttämätöntä, jos voimme näin ollen todeta, että siirrot voidaan hyväksyä. Haluaako joku vielä kuitenkin äänestää? Ei kukaan. Alors, il y a un texte qui... Ihan myöhäisessä, myöhäisessä vaiheessa on meille tullut teksti, joka liittyy talous- ja sosiaalikomiteaan, mutta se ei ilmeisesti ole ongelmallinen, vaikka on kyse myöhäisistä siirroista. Ensimmäinen koskee talous- ja sosiaalikomitea ja toinen alueiden komitea, mutta se on yhteistä politiikkaa näille kahdelle toimielimelle. Oh, Tämä oli ihan virallinen, ihan virallinen asia, sanoo puheenjohtaja, eli saimme erittäin myöhään tämän tekstin, mutta halusin kuitenkin siitä kertoa. Eli jos on päästy sopuun, niin äänestys ei ole välttämätöntä. Mutta me kirjaamme sen tänne ylös, että budjettivaliokunta on tämän näin ollen hyväksynyt yksimielisesti. Sitten meillä on vielä Helga Trypelin teksti, jossa puhutaan komission asiantuntijaryhmien koostumuksesta ja rekisterin valvonnasta. Meillä on siellä kompromissi yksi, johon kuuluu tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. kompromissi kaksi, johon kuuluu myös tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme, joka kattaa tarkistuksen numero neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero viisi puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistuksen numero viisi. Äänestys päättyy. Hyväksytty 15 vastaan 11. Tarkistus numero 6 puolesta vastaan. Uskoakseni hyväksytty. Tarkistus numero 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty numero kahdeksan erillisenä äänestyksenä. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväks, ensimmäinen osa hyväksytty, toinen osa, toinen osa puolesta. Tarkistamme toisen osan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 vastaan 15. Tarkistus numero yhdeksän puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Tarkistuksen numero yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 16 vastaan 13. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero 4 kattaa tarkistuksen numero 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus numero 13 puolesta. Puheenjohtaja korjaa, että se raukeaa. No sitten koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut esittelijälle. No niin, hyvät kollegat. Me olemme käsitelleet esityslistan loppuun. Aamupäivän osalta tapaamme iltapäivällä kello 15 kuulemistilaisuuteen, joka on varsin mielenkiintoinen, jossa puhutaan PK-yritysten rahoituksesta. Kokous on tältä erää päättynyt.